Tuon terveiset lyhyesti tähän tilaisuuden alkuun. Olin perjantaina tapaamassa meidän valiokuntamme entistä varapuheenjohtajaa, Unkarin nykyistä presidenttiä Paul Smithia. Ja Paul Smith pyysi välittämään lämpimät terveiset koko valiokunnalle, erityisesti valiokunnan kauneimmille, eli tarkoitan naispuolisille jäsenille, mutta myöskin meille, meille miehille näitä terveisiä tuli. Ja hän pyysi, että välittäisin nämä terveiset tänne ja, ja tuota, sen lisäksi hän pyysi, että minä sitten suutelen hänen puolestaan äh, puheenjohtajaa, mutta ehkä voimme tehdä sen kokouksen jälkeen sitten, kun en tiedä ihan tarkkaan, minkälainen traditio teillä tässä on ollut. Mutta tällaiset terveiset kuitenkin halusin tässä häneltä välittää. Muss sein, ich melde mich dann nachher bei dir. Ja? Punkt 2 der Tagesordnung, Annahme der Protokolls der letzten Sitzung. Wenn jemand Probleme damit hat, möge er das bitte vor Ende der Sitzung hier vorne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 we actually have access and utilise the main ways in which people get their information. Thank you. Mr. Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuota, arvoisa komissaari, muutama ajatus tästä kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta, joka on kohtuullisen tuttu. Viime kaudella sain olla siinä raportoijana ja voi sanoa näin, että tämä on ollut monelta osin menestystarina. Tuossa ystävämme Kavada luetteli pitkän listan eurooppalaisia suurmiehiä, mutta jos mietitään, mitä esimerkiksi eurooppalainen muistiperintö on tässä synnyttänyt, niin erittäin hyviä ruohonjuuri tason projekteja monissa itäisen Euroopan maissa, missä on huomioitu nimenomaan näitä ihmisiä ja vielä voi sanoa, että sieltä kansalaisten keskellä olevia ihmisiä ja tämähän on osoittautunut menestystarinaksi. Eli, eli siinä, siinä suhteessa kyllä tämä, tämä osa, tämä eurooppalainen muistiperintö osana tätä kansalaista Eurooppaa on toiminut hyvin ja tietenkin sitä pitää vahvistaa. Olisi tietenkin toivottavaa, että raha olisi enemmänkin käytössä kuin tuo 229 miljoonaa euroa. Se on hiukan enemmän kuin aikaisemmin, johtuen juuri siitä, että tämähän on näitä harvoja ruohonjuuritason ohjelmia, mikä ei ole millään muotoa Eli, elitistinen, vaan menee sinne, sinne, sinne tuota ruohonjuuritasolla ja toimii aivan niin kuin komissaari sanoi sieltä alhaalta ylöspäin. Ja ehkä tämä on yksi syy sitten, että tämä on niin hyvin otettu myöskin jäsenvaltiossa vastaan. Voi sanoa, että pääpiirteissään ei ole mitään huomautettavaa siihen, mitä komission edustaja sanoi. Byrokratiaa toivon, että sitä vähennettäisiin ja sitä varmasti pyritäänkin tekemään kaikkienkin ohjelmien kohdalla, mutta yksi semmoinen pieni ajatus ja toivomus oli, että kun tässä nämä eurooppalaiset think tankit ovat nyt sisällä tässä ohjelmassa tai osa niistä, eh, sitä on, sitä on perusteltu jatkuvuudella ja on totta, että osalla heistä on tämmöinen erityinen eurooppalainen dimensio, eurooppalainen ulottuvuus ja on niin kuin perusteltua, mutta myöskin siinä täytyy olla avausta uusille toimijoille, koska on erittäin tärkeää myöskin, että reilua kilpailua myöskin tuolla saralla on ja, ja saadaan uusia toimijoita, toimijoita niin kuin mukaan oikealla tavalla viemään eteenpäin tätä, tätä ohjelmaa ja, ja aktivoimaan e-, eurooppalaisia kansalaisia. Ihan lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, tässä nyt on puhuttu myöskin kommunikaatiosta, tiedonvälityksestä ja millä tavalla voitaisiin paremmin ihmisiä lähestyä, niin on tietenkin totta, että se on erittäin haastavaa tämmöisenä aikana, kun me eletään voimakasta talouskriisiä ja kun ajatellaan näin, että Euroopan unionia on aivan liikaa markkinoitu niin kuin sisämarkkinoiden unionina ja toisaalta ulko- ja turvallisuuspolitiikan unionina. Nämä ovat olleet niitä kovia ytimiä. Ja tämä kansalaisten Eurooppa on jollakin tavalla, ja kulttuuri Eurooppa, kansalaisten ja kulttuuri Eurooppa on jollakin tavalla unohtunut. Ja siksi olisi tärkeää nyt satsata voimakkaammin niin kuin sinne, sinne ruohonjuuritasolle sitä viestiä ja nimenomaan promotoida Euroopan juuria ja Euroopan henkistä perintöä. Ja, ja jos ihmiset löytävät sen, niin uskon, että sen jälkeen sitten myöskin nämä, nämä muut kovan ytimen osa-alueet, sisämarkkinat ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka avautuu uudella tavalla. Mutta en tässä nyt tällä erää enempää alue aikaa käyttää ja, ja tuota, toivotan vaan menestystä myös tälle ohjelmalle jatkossa. Thank you very much. Mr. Tökes. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Reding biztos asszony hangsúlyozta a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 per quello che ci ha raccontato oggi la commissaria Reding. Vielen Dank. Welcher Kollege möchte oder welche Kollegin möchte Anmerkungen machen? Herr Boris. E, ja bardzo dziękuję Marko za, za, ten, za ten raport. Jest to Twój drugi raport poświęcony